Okay, colleagues, we can uh, look to... Hyvät kollegat, voimme aloitella. Odotimme siis edustaja Zaneskia ja aivan muutama asia esityslistaan liittyen. Annan edustaja Zaneskille nyt muutaman hetkisen aikaa vetää henkeä, kun hän on lentokentältä tänne syöksynyt. Ensimmäinen asia esityslistalla on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista mainitusta kokouksista uskoakseni tähän ei ole mitään vasta ja Seuraava kohta esitys puheenjohtajan ilmoitukset. Te näette Cont News uutislehtisestä tiedon saatavilla olevista kielistä. Euroopan parlamentin verkkosivuilla tämä kokous myöskin äh, webstreamataan. Sitten kohta kolme uskoakseni kuuden aikaisemman KONT-valiokunnan kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, ellei kukaan vastusta tätä kokouksen loppuun mennessä. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi. Nyt me menemme esityslistan kohtaan neljä. Kyseessä on vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuodelta 2014 muita toimielimiä koskien erityisesti. Meillä on kolme esittelijää muiden toimielinten osalta. Esittelijä Janetski voi puhua ensimmäisenä. Tämän jälkeen meillä on myöskin esittelijä Primdal Vistisen ja tämän lisäksi Monika Makovei, joka ei tänään kuitenkaan ole paikalla, joten edustaja Zaneski esittelee hänen puolestaan myöskin lausunnon, vai oliko tilanne niin, että Pyndal vissi sen STLM kaksi Makoven puolesta. Hyvä. Eli ensin edustaja Janeski, olkaa hyvä. I'm sorry, I was... Kiitoksia puheenjohtaja, olin pari minuuttia myöhässä, kun lento oli myöhässä. Eli puheenjohtaja, hyvät kollegat. Etsin tilintarkastustuomioistuimesta Pitkään on pyydetty, että laadittaisin erityiskertomus ajallaan. Ja edistys on sellainen, että komissio vieläkään ei ole päässyt tähän 18 kuukauden tavoitteeseen. Ja sitten loppuun saatetut Olafin tapaukset, jotka eivät liity ainoastaan tilintarkastustuomioistuimeen ja vuosikertomukseen – täytyy ottaa mukaan nämä suljetut tapaukset, joissa toimielimet tai yksilöt, jotka ovat siellä töissä, ovat olleet tutkimuksen kohteena. Tärkeää on nyt tarkastella näitä erillisvirastoja. Tilintarkastustuomioistuimen täytyy noudata sääntöä 55 yhteisestä lähestymistavasta ja on huolehdittava ulkoisesta tarkastuksesta ja myöskin siitä, että annetaan yksityisille tarkastajille parempaa neuvonantoa. 2014 aika, joka meni hankintoihin ja hallintoon ja niihin liittyviin sopimuksiin, niin niihin meni yli 1400 tuntia ylimääräistä työtä erillisvirastoille. Ja lisäkulut yksityiselle sektorille olivat 550 000 euroa. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi keskustella tästä virastojen kanssa ja löytää oikea ratkaisu, jotta voidaan vähentää tätä hallinnollista taakkaa. Sitten oikeusasiamiehestä. Mitään merkittäviä ongelmia ei ole, mutta rakenne ja organisaatio oikeusasiamiehen virastossa ei kuitenkaan vastaa organigrammia, joka näkyy nettisivuilla. Eli oikeusasiamiehen miehen tulisi selvittää, miten toimiston työt on tällä hetkellä järjestetty. Esimerkiksi uusi toimi, joka liittyy oma-aloitteisten tutkintojen koordinaattoriin, niin sitä ei ole mukana organigrammissa ja vaikka ei ole täytetty. Ja oikeusasemiehen tulisi ilmoittaa meille, onko tämä osa laajempaa uudelleenjärjestelyitä ja selventää myöskin koordinaattorin tehtävät. Sitten ulkosuhdehallinnosta. Olen jo pari vuotta sanonut, että on edelleen epätasapainoa kansallisuuksien suhteen. Edistystä on tapahtunut jonkin verran, mutta odottelemme kuitenkin tilanteen paranemaan edelleen. Ja lisäksi, ja tämä ei ole mikään uusi asia, valtuuskuntien johtajien tulisi nyt ymmärtää, että heillä on myös toiminnallisia eikä pelkästään poliittisia vastuita. Ja näitä töitä pitää kunnolla organisoida. Ja sitten mitä tulee väärinkäytösten paljastajiin, meidän täytyy huomauttaa, että nämä paljastusmenettelyt on pantava täytäntöön kaikessa toiminnassa, joka liittyy ulkopolitiikkaan. Ja sitten neuvosto ja Euroopan neuvosto. Ensin talousarvion valvonta. Edelleenkin on jäänyt varoja paljon käyttämättä lähes kaikissa kategorioissa. Neuvoston on nyt kehitettävä suoritusindikaattoreita, jotka liittyvät budjetin suunnitteluun ja budjetin suunnittelua parantamalla neuvoston siirrot, siirtoja voitaisiin välttää eri otsakkeiden välillä. Ja vielä täytyy todeta, että yksi pääsihteeristön tavoitteista vuonna 2014 oli se, että Euroopan rakennus saataisiin päätökseen vuoteen 2015 mennessä, mutta se ei toteutunut. Eli Mikä on tämän lykkäyksen hinta, kun otetaan huomioon poliittiset kysymykset neuvoston kannalta? Mehän tiedämme, että mitään yhteistyötä tai parannusta ei ole. Siis mitään yhteistyötä ei ole. Neuvoston pääsihteeri laati kirjeen valiokunnan kutsuun tulla keskustelemaan tammikuussa 2016 mutta emme saaneet vastausta tähän kutsuun, emmekä myöskään kirjallisiin kysymyksiin, jotka lähetettiin sinne viime marraskuussa. Kirjassa vain on todettu, että neuvoston kanta on sama kuin aikaisemmin, ja siksi ei ole mitään yhteistyötä. Ja jo mietintöluonnoksessa viime vuonna esitin, että vastuuvapautta lykätään. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Chinesky. Kiitoksia edustaja Chaneski. Ehkä voimme siirtyä nyt uh, edustaja Vistasenin mietintöihin. Ja ehkä te voisitte siis kattaa myöskin uh, Marisa Makoven kaksi mietintöä samaan aikaan. Olkaa hyvä. <clears throat> Teen parhaani. Sain Makovelta muistiinpanot. Otan ne tähän loppuun lähdeliikkeelle omasta mietinnöstäni. Ensinnäkin ETS-koota koskeva vastuuvapaus. Tähän mennessä osapuolten välinen yhteistyö on ollut varsin hyvää ja haluaisin kiittää hallintoa avoimuudesta meitä kohtaan ja olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä varainhoitovuoteen 2014 ja sen hoitoon ETSKssa. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että ETSKssa ei ole ollut selkeitä heikkouksia tai aineellisia virheitä. Käyttöaste varoilla on ollut 95,6 prosenttia. Toivottavasti tässä päästään 97 prosenttiin. Tähän päästiin jo vuonna 2012. Joten tämä tilanne on varsin tyydyttävä kaikilta osin. Uskomme, että videokonferenssien ja muiden samankaltaisten teknologioiden käyttö voisi edesauttaa kustannusten leikkaamisessa samoin matkustuskulujen ja toivottavasti komitea ryhtyy tällaisiin toimiin. Ja mitä tulee sitten ilmiantajiin koskeviin sääntöihin, odotamme kovasti, että nämä säännöt hyväksytään helmikuun loppuun mennessä ja seuraamme tätä ennen kuin vastuuvapaus otetaan täysistunnon käsittelyyn. ETSKsta on löydetty, löydetty, havaittu muutama heikko kohta, mutta ne eivät ole mitenkään erityisen ongelmallisia ja meistä näihin on myös pyritty pureutumaan varsin hyvin prosessin aikana. Olemme saaneet ETSKlta muutaman teknisen korjauksen pyynnön vastuuvapauteen ja esittelijänä pyrin saamaan ne mukaan, mikäli uskon, että kuva näin täsmentyy. Voitte kertoa tästä varjoesittelijöille. Toivottavasti pääsemme teknistä tarkistuksista sopuun. Haluan kiittää jälleen tuomioistuinta yhteistyöstä. Siellä äh, yhteistyön taso tai täytäntöpanon taso on 99 prosenttia. Ja kannustamme tuomioistuinta käyttämään resursseja entistä paremmin, käyttämään IT-teknologiaa ja vähentämään paperiasiakirjojen käyttöä ja katsomaan myös kustannuksia, joita liittyy tulkkaus- ja käännöspalveluihin. Tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkastella Euroopan unionin tuomioistuimen varojen käyttöä ja katsoa sen tilejä. Mitä sitten tulee tuomareiden ulkoisiin toimiin? Nämä tiedot tilintarkastustuomioistuin vihdoin sai tammikuussa 2016, kun tätä oli pyydetty useaan otteeseen. Niin voidaan todeta, että jotkut tuomareista valitettavasti osallistuvat toimiin, joita ei ole mainittu ulkoisia toimia koskevassa raportissa, jonka saimme. Joten pyytäisin tuomioistuinta toimimaan täsmällisemmin ja ottamaan käyttöön toimivan järjestelmän, jonka kautta saisimme selkeämmän kuvan siitä, minkälaisia ulkoisia toimia tuomarit harjoittavat. Näin voitaisiin paremmin arvioida sitä, miten tuomioistuimen jäsenten toiminta voitaisiin todella optimoida. Pyytäisimme myös, että tuomioistuin vähentäisi jäsenten käytössä olevien virallisten autojen määrää ja näin kustannuksia maksajille. Ja olemme huolissamme siitä, että edelleenkään tuomioistuimessa ei ole hyväksytty ilmiantajia koskevia sääntöjä. Odotamme, että ne julkaistaisiin vuonna 2016 ja seuraamme asiaa vastuuvapauden puitteissa. Tässä oma mietintöni. Nyt sitten Makovein kysymykset. Ensinnäkin tietosuojavaltuutettu. Tässä pureudutaan heti kriittisiin kohtiin. Makovei kiittää yhteistyöstä ja kiinnittää huomiota seuraaviin kysymyksiin. Eturistiriita kysymyksissä Hän pahoittelee sitä, että tietosuojavaltuutettu ei ole antanut kaikkea tietoa käyttöön. Esimerkiksi kaikkien henkilöstön jäsenten CV ja oikeudellisten etujen luettelon. Nämä pitäisi saada käyttöön kesäkuun loppuun mennessä. Ja samoin pyydetään, että antaa käyttöön myös muut sisäistämäntöä koskevat säännöt, jotta 22c-artikla työjärjestyksestä toteutuu. Samoin pyydetään, että vuoden 2016 loppuun mennessä julkaistaan kaikki sopimukset, tässä on ollut mukana – usein tiedot, joita julkaistaan, ovat rajallisia. Parlamenttiin tulisi, tai Makovei kiinnitti huomiota myös siihen, että viime vuonna parlamentti pyysi, että vuosikertomukseen lisättäisiin tiedot henkilöstöstä, ja parlamentin ja vastuuvapauden antavan tahon pitäisi saada kaikki tiedot käyttöönsä tämän vuoden lopun mennessä. Hän myös haluaa lisää selvennystä kansallisten asiantuntijoiden CV: CV-siin, ansioluetteloihin hän ei ymmärrä, miksi tässä ja tiettyjen julkaisun kohdalla ei voida toimia täysin avoimesti internet-sivuilla. Kyseessä on siis tietosuojavaltuutettu. Sitten alueiden komitea. Makovei on tyytyväinen yhteistyösopimukseen, joka on solmittu AK, ETSK ja Euroopan parlamentin välillä. Tämä koskee resurssien käyttöä Ja hän painottaa sitä, että nämä säästöt pitäisi arvioida puolivälin arvioissa, katsoa onko tavoitteisiin päästy. Hieman kritiikkiä on. Tilintarkastuksen yhteydessä ja riskinarvion yhteydessä pitää kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Sitten tiedot, jotka liittyvät mm, matkoihin, eivät ole selkeitä, joten hän haluaisi näistä lisätietoa. Kaikki tiedot pitää ottaa mukaan myös vuosikertomukseen, niin että mukana ovat yksityiskohtaiset tiedot. Ja tässä pitää katsoa myös kiinteistöpolitiikkaa. Sitten poikkeukset hankintasopimuksissa. On katsottava, onko menettelysääntöjä ja sisäisiä sääntöjä noudatettu. Sitten videokonferenssit. Niitä pitäisi makoven mukaan lisätä. Pitäisi käyttää mahdollisuuksien mukaan teknologiaa, jotta voitaisiin vähentää matkustus- ja mission kustannuksia. Ja vielä lopuksi hän korostaa, että ei voida hyväksyä sitä, että komitea Siis alueiden komitea on käsitellyt vuodesta 2003 lähtien ilmiantajatapausta, vaikka tätä on käsitelty jo 2013 ja 2015 eri tahoilla ja tämä asia pitäisi saada ratkaistua mahdollisimman pian. On katsottava, olivatko ilmiöteen tiedot oikein. Tässä nämä kaksi viimeistä vastuuvapausmenettelyä. Kiitokset esittelijöille näistä esittelyistä e, edustaja Tsaneskille ja edustaja Vistasenille. Ja kiitokset myöskin siitä, että tässä esittelitte myöskin edustaja Makovein mietinnöt. Uskoakseni teillä on hyvin paljon edustaja Makoven mietintöjen suhteen asioita, jotka hän halusi tuoda esiin, jotka hän halusi mainita, ja nyt kuulimme nekin. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoroja jäsenille. He voivat kommentoida joko äsken kuultuja mietintöjä tai tehdä muita huomioita. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegoja mietinnöistä, joita he ovat laatineet. Paljon kiitoksia siitä, että uudelleen olette ottaneet käsittelyyn monia aiheita, joita pitäisi tarkastella täällä valiokunnassa. Olen myöskin hyvin tyytyväinen siihen, että sain toimia varjoesittelijänä, sillä nämä mietinnöt tuovat esiin sen, että Euroopan unionin toimielimet tekevät hyvää työtä, niin parantavat Euroopan unionin julkista kuvaa. Tämä on hienoa. Kuitenkin monet toimet vaikuttavat suoraan Euroopan kansalaisten elämään ja siksi meidän täytyy kommentoida toimielinten toimia ja saada ne suoriutumaan paremmin. Siksi on erittäin valitettavaa, että neuvosto ja Eurooppa-neuvosto, jotka ovat Euroopan unionin tukipilareja, ovat nyt tietyllä tavalla säännön vahvistavia poikkeuksia. Jälleen kerran meidän on pakko niitä moittia, sillä ne eivät ole ollut kyllin vastuullisia Euroopan kansalaisten edessä. Valitettavasti nämä toimielimet eivät halua tehdä vastuuvapausmenettelyn aikana yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ne eivät vuosikertomuksiaan meille tarjoa, ne eivät vastaa kysymyksiimme, vaikka nämä kysymykset ovat suoraan talousarvion toimenpanoon liittyviä. Mielestäni tämä on skandaalimaista ja häpeällistä. Valitettavasti tämä keskeneräinen Eurooppa, rakennus- tai sitten ilmiantajia koskevat äh, vielä auki olevat ohjelinjat tai äh, henkilöstötoimet, huono suunnittelu ja niin edespäin. Kaikki nämä asiat vaikuttavat Euroopan veronmaksaviin ja ne myöskin huonontavat Euroopan unionin julkikuvaa kansalaistensa silmissä. Aivan aluksi tämä vahingoittaa eurooppalaisia kansalaisia. Heitähän toimielinten pitäisi täällä edustaa. Siksi meidän pitää mielestäni tämä jumi saada purettua mahdollisimman nopeasti. Mitä sitten tulee avoimuuteen, meidän täytyy kommentoida oikeusasian miehen ja tilintarkastustoimioistuimen huomioita. Erityisesti äh, hienoa on erityiskertomus toi tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta, jonka oikeusasiamies on tehnyt. Se hyvin vahvasti ajaa avoimempaa Euroopan unionia sekä jäsenmaiden että toimielinten tasolla. Vuonna 2014 suuria säästöjä on molemmilla tasoilla saatu aikaan. Kuitenkin oikeusasiamiehen täytyy parantaa virastonsa käsittelyiden nopeutta, kun kanteluja tehdään. Sitten vielä viimeinen huomio, tämä koskee Euroopan ulkosuhdehallintoa me olemme tehneet monia suosituksia sillä aivan aluksi sen rakenteeseen liittyen. Mielestäni tämän elimen rakenne on aivan liian monimutkainen, sillä lainkaan avoin, ja sellaisena se ei tuota tulosta. Alueita, joilla nopeita päätöksiä pitäisi tehdä, niiden osalta rakenteet ovat erittäin monimutkaisia, päätöksenteko hidasta ja monimutkaista. Tämä on jopa hyvin lievästi sanottuna. Maantieteellinen edustus on epätasapainoista, keskihallintoa on liian paljon. Periaatteessa riittää henkilöstökaaviota tarkastella, kuinka paljonkaan näistä, näistä niin kutsutuista uusista jäsenmaista ulkosuojelhallinnossa onkaan edustettuna vuoden 2004 jälkeen liittyneistä jäsenmaista. Tämän lisäksi henkilöstövalinta on hyvin pitkällinen ja kallis prosessi, ja jälleen kerran on hyvin lievästi sanottua, että meidän pitää tehokkuutta parantaa. Sillä aivan suoraan sanottuna tämä toimielin ei tee sitä, mitä me siltä odotamme. Kiitoksia. Thank you for those comments and that contribution. Kiitoksia näistä kommenteista ja huomioista. Mr. Soltes. Edustaja Soltes. Ja, hvala za besedo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat oikeastaan sanovat, mitä halusin sanoa. Eli en nyt toista sitä, mutta puuttuisin tähän neuvoston kysymykseen vielä. Tämä yhteistyön puute neuvoston puolelta vastuuvapausmenettelyssä on asia, joka tekee parlamentin elämästä kyllä erittäin hankalaa. Ja toimielinten uskottavuus veromaksajien silmissä on edelleen kielteinen tämän takia. Ja tämä on yksi syistä, miksi toimielimet tävät kansalaisten luottamusta, mutta tilanne on tässä kohtaa vielä pahempi. Eli tässä on heikennetty parlamentin toimintamahdollisuuksia. Ja tässä ollaan nyt kaukana vastuuvapauskäsitteestä ja tässä selkeästi ei ole noudatettu sopimusta Euroopan unionin toiminnasta. Neuvoston yhteistyön puute ilmeisesti pohjautuu viime vuosisadan herrasmiessopimukselle, mutta vaikka me vuosittain toistamme näitä samoja asioita, niin mikään ei muutu. Kollegani Pascal Duhon, joka ulkoasian valiokunnassa laati mietinnön neuvoston vastuuvapaudesta 2014, niin hän on katsonut, että vuodesta 2009 yli kolme miljardia euroa on käytetty, eikä tiedetä mihin ne on käytetty. Eli nyt neuvoston ja komission on korkea aika aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa, jotta parlamentti saa käsinsä nämä kyseiset tiedot, mikäli se on siis ainoa tapa edetä. Siis jotain nyt täytyy muuttaa. Me emme halua toistaa tätä samaa virttä joka ikinen vuosi vastuvapausmenettelyssä. Eli me haluamme avoimuutta ja kaikkien pitää olla mukana tässä myöskin tilintarkastustuomioistuimen. Kiitos. Soltes, next speaker. Kiitoksia edustaja Soltes. Seuraavana edustaja Kadempa. Ja en herzliches Kiitoksia kovasti myös minulta. Haluaisin sekä tilintarkastustuomioistuinta että esittelijää tästä kiittää. Sisällisesti minulla ei ole juurikaan tähän lisättävää, mutta totta kai muutaman mietinnön kohdalla, ja kiitän tässä esittelijöitä, ehkä vielä kiinnitämme huomiota tiettyihin erityiskohtiin. Katsomme, voimmeko laatia tarkistuksia, mutta kokemus on osoittanut, että tämä tehdään hyvässä yhteishengessä. Ja aivan kuten edelliset puhujat jo sanoivatkin, tällaista yhteistyön henkeä toivoisin myös neuvostolta muiden toimielinten kanssa. Tiedonvaihto ja yhteistyö on toiminut hyvin. Kansalaisten on, heillä on oikeus tietää, miten vero eurot käytetään. Ja neuvoston osalta tässä on kyllä parantamisen varaa. Toivottavasti vuonna 2015 vuoden 2015 vastuuvapauden osalta tilanne on hieman erilainen ja voimme jo tässä vaiheessa puhua vastuuvapauden myöntämisestä. Poliittisesti on, on hyvin tärkeää, että voimme tässä todella vastata kansalaisten toiveisiin. Mutta kaiken kaikkiaan olen kaiken toimielinten ja eri tahojen työhön tyytyväinen on todella tärkeää olla unohtamatta tavoitteita tehokkaasta varojen, varojen käytöstä. Emme vain voi lähteä pelkkien leikkausten tielle, vaan täytyy katsoa, mitä tehtäviä instituutioille, virastoille, tilintarkastustuomioistuimille annetaan ja että niillä myös on tarvittavat resurssit siihen, että he pystyvät hoitamaan saamansa tehtävät. Eli tavoitteita ei saa unohtaa. Ja juuri tilintarkastustuomioistuimen kohdalla olemme heikossa tilanteessa, jos lähdemme leikkaamaan henkilöstömenoja liikaa, niin että sitten kulut... kansalaiset eivät voi enää saada tietoa siitä, miten rahat on kulutettu. I don't think there's anybody here from... Meillä ei taida olla komissiosta tai tilintarkastustuomioistuimesta ketään, joka haluaisi puheenvuoron käyttää neuvostosta. Nyt ei ainakaan ole ketään. Ja suurin osa kommenteista oli suunnattu neuvostolle. Nyt he eivät jälleen kerran suostu tekemään yhteistyötä, eivätkä suostu olemaan avoimia. Joka ikinen vuosi tätä keskustelua joudun käymään. Olisi hienoa, jos lopultakin löytäisimme ratkaisun tähän en tiedä, oliko mitään kysymyksiä, jotka oli suunnattu esittelijöille, mutta annan teille molemmille nyt mahdollisuuden käyttää muutaman sanasen yhteenvetona. Edustaja Czanewski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałem bardzo podziękować e, Kiitoksia. Haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia kollegoita jotka täällä ovat puhuneet. Stehovskin kanssa olen samaa mieltä, myös Scholtesin kanssa ja Kaadenpahenkin kanssa. Stehovskin vetoomus Scholtesille liittyen avoimuuteen neuvostossa oli ihan oikea. Olen ollut parlamentissa jo vuosia ja tuntuu, että tämä on tällainen päättymätön tarina. Tästä ongelmasta on puhuttu jo vuosikausia ja Eurooppa-neuvosto ei kuitenkaan ota tähän asiaan kantaa. Puolassa on sanonta, eli taululle voi puhua, mutta taulu ei sitten kyllä vastaa. Ja se on vähän kuin tämä keskustelu, jota nyt käydään neuvoston kanssa. Eurooppa-neuvosto ei halua kuunnella vaatimuksiamme avoimuuteen liittyen, mutta se olisi kuitenkin tärkeää veronmaksajille, koska he vaativat tätä. Ja kuten Kadepa totesi, niin toivottavasti vuoden kuluttua tilanne on parempi. Meillä on oltava tällaista toivoa. Ja ehkä Minulla on hiukan vähemmän tätä toivoa kuin Kaadenpahina, mutta toivottavasti hän on oikeassa enkä minä vuoden kuluttua. Kiitos. Okay, thank you for that, Mr. Kiitokset tästä, edustaja Vistisen. <clears throat> I'll just thank Haluaisin vain kiittää kollegoja siitä, että ovat tässä työssä auttaneet ja kaikki, joilla on tarkastuksia, voisivat ne mahdollisimman nopeasti minulle toimittaa. Haluan tarkastella mahdollisimman monia niistä ja tehdä niistä kompromissitarkistuksia. Toivottavasti me saamme nyt sujuvan menettelyn aikaan ja toivottavasti suurimman osan tarkistukset tulevat mietintöön mukaan, mietintöihin. Odotan tätä työtä mielenkiinnolla ja kertokaa minulle, onko jotakin, minkä minulta on jäänyt mietinnössä sivuun. Odotan mielenkiinnolla tätä vastuuvapausmenettelyn jatkoa. Kiitos. Kiitokset tästä ja lopultakin haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että tarkistusten jättämisen takaraja on 4. maaliskuuta, hyväksyntä 22. ja 3. maaliskuuta täällä valiokunnassa ja täysistunnossa sitten huhtikuun täysistuntoviikolla. Nyt voimme siis siirtyä seuraavaan kohtaan. Kyseessä on erillisvirastojen vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 2014. Nämä ovat minun mietintöjäni, joten voin niistä itse puhua. Aivan aluksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat suuresti auttaneet työssäni. Ja minun tämän päivän esittelyssäni haluaisin ehkä horisontaalisiin kysymyksiin keskittyä ja sitten mainita ehkäpä muutaman asian, jotka liittyvät erillisvirastoihin yksitellen. On hyvin tärkeää, että me tunnustamme ensinnäkin sen, minkälainen näiden virastojen tehtävä on. Kuten kollegat mainitsivat aikaisemmin, Niillä on tärkeä tehtävä ja tarjoavat tärkeitä palveluja Euroopan unionin läpi. Meidän pitäisi tämä tunnustaa, eikä vain kuvitella, että ne ovat virastoja, jotka jossakin syrjällä toimivat. Tällä kertaa vastuuvapausmenettelyssä olemme havainneet, että toiminta on ollut parempaa mitään. Esimerkiksi huomautuksia tilintarkastustuomioistuimelta ei ole ollut. Ja meillä on vähemmän kritisoitava vastuuvapausmenettelyssä kuin viime vuosina. Ja myöskin neuvosto ja Korepor ovat tavanneet ja he suosittelisivat myöskin vastuuvapauden myöntämistä kaikille erillisvirastoille, joten tämä on erittäin hyvä uutinen, joka tulee nyt neuvoston puolelta. He tunnustavat, minkälaista edistystä on virastoissa tehty. Horisontaalisiin mietintöihin liittyen meillä on muutamia yleishuomioita. Ensinnäkin talousarvio, talousarvion suunnittelu, jälleen kerran meillä on näiden mm, siirtojen mm, seuraavalle mm, vuodelle siirtojen kysymys. Suurin osa näistä siirroista oli suunniteltu ja sillä virastot harjoittavat monivuotuisia hankkeita. Kuitenkin tietty ongelma oli, oli tietyissä virastoissa, joissa näitä siirtoja seuraavalle varanhoitovuorolle oli liikaa ja ne pitää ratkoa luonnollisesti. Ja mietinnössäni mainitsen myöskin sen, kuinka tärkeää on jaettuja palveluja käyttää ja luoda synergiaa eri virastojen välillä. Tämä mielestäni on tapa parantaa palveluja ja myöskin tapa parantaa tehokkuutta erillisvirastojen toiminnassa. Voimme näin tehdä suuria säästöjä olen keskusteluissa eri erillisvirastojen edustajien kanssa huomannut, että monet heistä ovat nyt ryhtymässä tiettyihin yhteistoimiin ja yhteistyöhön. Ja mietinnöissäni rohkaisen heitä menemään vielä pidemmälle tällä linjalla, jotta voisimme vielä enemmän tehokkuutta lisätä ja säästöjä tehdä. Mietinnössäni myöskin henkilöstöhallintokysymykset mainitsen luonnollisesti jälleen kerran. Virastot pahoittelevat sitä, että ne joutuvat tekemään 5 prosentin leikkauksen henkilöstönsä ja tämän lisäksi myöskin 5 prosentin lisä leikkauksen tehdä henkilöstöjen, henkilöstön uudelleen sijoittelun kautta. He pahoittelevat tätä suuresti ja minä pyrin rohkaisemaan virastoja löytämään tapoja käyttää tätä uudelleen sijoittelua tehokkaasti. Mainitsen myöskin sukupuoli jakauman tasapainon mietinnössä erityisesti korkeammassa hallinnossa. Eräät virastot ovat erittäin hyviä sukupolven jakauman tasapainon turvaamisessa. Toiset taas ovat hiukan heikompia ja tämän mainitsen. Mainitsen myöskin tässä eturistiriidat ja avoimuuden yli 80 prosentissa virastoista on petosten vastainen strategia käytössä esimerkiksi, ja muissa, muista virastoista kolme kertoo meille, että tämän petosten vastaisen strategian ottavat käyttöön vuoden 2016 aikana. Tämä mielestäni on jotakin, mitä meidän pitäisi tukea. Meidän pitää varmistaa, että tämä todellakin toteutuu. Mainitsen myöskin sen, että olen tyytyväinen siihen, että virastot ovat omaksuneet politiikkaa, jossa etusristiriitoja pyritään torjumaan, ja on hienoa, että niiden politiikka on nyt komission ohjelinjojen tasalla. Mainitsen myöskin, että yli 90 prosentissa virastoista on tällä hetkellä julkaisu julkaisupolitiikka käytössä korkeimman hallinnon ja ulkoisten asiantuntijoiden osalta. Luonnollisesti vielä on muutamia virastoja, joissa ongelmia esiintyy. Rohkaisen mietinnössäni erityisesti näitä virastoja ottamaan askelia, jotta ne voisivat paremmin eturistiriitoja tulevaisuudessa torjua. Tuottavuuden suhteen minä pyysin tilintarkastustuomioistuinta tekemään arvion toiminnan tuloksellisuudesta virastojen osalta ja todellakin tilintarkastustuomioistuin itsekin sanoi, että meidän pitäisi siirtyä ennemminkin tilanteeseen, jossa tarkastelemme toiminnan tuloksellisuutta Tätä emme halua sulkea virastojenkään kohdalla pois. Me haluamme niiden tuloksellisuutta yhä parantaa, ja tämä on ehkä jotakin, mihin tilintarkastustoimistoon tulevaisuudessa voi kiinnittää enemmän huomiota. Minä myöskin mainitsen viestinnän ja näkyvyyden. Monta kertaa täällä valiokunnassa olemme todenneet, että vaikka virastoilla on valtava määrä työtä ja ne tekevät hyvin paljon erittäin hienoa työtä, kaikki eivät niitä tunne, eivätkä tiedä mitä ne tekevät. Ja siksi rohkaisen kaikkia vi- virastoja viestimään paremmin. Parannettavaa on. Virastot kertovat, että viestintää pyrkivät parantamaan, mutta valtavan paljon voitaisiin vielä tehdä tällä alalla, joten pyydän, että virastot tekisivät ehdotuksia, joiden kautta osoittaisivat, mitä tekevät asian parantamiseksi, jotta näkyvyys ja viestintä suuren yleisön edessä paranesivat. Sitten muita huomioita toimipaikkasopimuksiin liittyvät asiat. Olemme edenneet menneen tilanteesta. Meillä on nyt uskoakseni neljä virastoa, jolla ei vielä ole toimipaikkasopimusta jäsenmaan kanssa, ja rohkaisen näitä virastoja sellaisen laatimaan. Tämä olisi mielestäni tärkeää erillisvirastojen isäntävaltioiden välillä. Ja sitten tämän lisäksi melkoisen paljon viime viikkoina on tullut eräs kysymys esiin, nimittäin sen, kuka maksaa näiden virastojen ulkoistetut ulkoiset tarkoitukset. Virastot ovat sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen pitää ne maksaa. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että virastojen pitäisi itse nämä ulkoiset tilintarkastukset maksaa. Ja jonkin verran epäselvyyttä tästä asiasta on vallallaan. Vaikuttaa, että Kuitenkin meillä on yhteinen lähestymistapa, jossa kaikki me olemme sopineet, että tilintarkastustuomioistuimen pitää maksaa, mutta tilintarkastustuomioistuin taas turvautuu eri säännöstöön, jonka mukaan virastojen pitäisi nämä tarkastukset maksaa. Minä en mietinnössä nyt tätä määrittele tarkkaan, mutta tulen lisäämään tänne huomion siitä, että me tarvitsemme ehdottomasti enemmän selvyyttä tähän ongelmaan tulevaisuudessa. Sitten vielä yleisiin huomioihin liittyen horisontaalisesti haluaisin tässä tuoda kaksi virastoa esiin. Aikaisemmissa keskustelussa olen maininnut jo kollegoille, että äh, kaksi virastoa on saanut äh, huomautuksen olennaisista virheistä. Eli tilintarkastustuomioistuin on todennut, että ähm, ongelmat eivät niin suoria, etteivätkö ne voisi saada tarkoituslausumaa, mutta että virheitä esiintyy. Ensinnäkin EU-lista. EU-lisän suhteen me tarvitsemme jonkin verran enemmän tietoja ja lisätoimia. Toinen virastoon ja T. Tämä on melkoisen vanha kysymys. Tämä liittyy tieto- ja viestintäyhteiskuntatoimien rahoitukseen ja määrittelemissämme rajoissa. Ne voivat 25 prosenttia rahoituksesta myöntää, mutta tällä hetkellä tämä kysymys on ilmeisesti, jotka ratkennut kuitenkin vuoden 2014 talousarviossa, se oli vielä jotakin, mistä tilintarkastustuomioistuin antoi huomautuksen. Minulla on vielä muita huomautuksia liittyen eri virastoihin, mutta äh, kuitenkin vastuuvapauden myöntämistä siis äh, todellakin äm, neuvosto suosittelee kaikkien erillisvirastojen osalta ja ne ovat myöskin saaneet äh, äm, myönteisen lausunnon tilintarkastustuomioistuimelta. Toivottavasti tämä on liian pitkällinen selvitys. Nyt jäsenillä on mahdollisuus käyttää puheenvuoro, jos he niin toivovat. Thank you, Derek, for your excellent speech. I cannot speak more, also I take... Kiitoksia. Niin. Edustan täällä Thomas Deutschia. Ja hän halusi sanoa jotain virastojen vastuuvapaudesta. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä ja sihteeristöä hyvästä yhteistyöstä. Vuon on tehnyt hyvää työtä ja mietinnössä on yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa virastojen toiminnasta, erityisesti budjetin toteuttamisesta ja rahoitustilanteesta. tänä vuonna ei ole mitään perusteltua lausuntoa, joka on hyvä uutinen. Virastojen kokouksessa todettiin, että virastoilla oli vähemmän ongelmia kuin aikaisempina vuosina. Ja näin kertomuksessa ei tarvittu niin paljon kommentteja. Kahdella virastolla kuitenkin on ollut tiettyjä ongelmia, mutta tämä ei vaikuta tilin tarkastustuomioistuimen lausuntoihin rahoitusilmoituksista, eli nyt ei pidä kyseenalaistaa näiden tilien luotettavuutta. Ja siksi mietinnössä ehdotetaan, että vastuuvapaus myönnetään kaikille virastoille. Se on tulosta yhteisestä lähestymistavasta ja virastot ovat tehneet paljon ponnisteluita viimeisen vuoden aikana. Tuen esittelijää sen suhteen, että kaikille virastoille myönnetään vastuuvapaus. Ja tämä on hieno menestys sekä virastoille että talousarvion valvontavaliokunnalle. Seuraavan vuoden aikana on sitten uusia toimia, jotka otetaan käyttöön erityisesti mitä tulee tehokkuuteen ja sisäiseen tarkastusjärjestelmään ja viraston säännöt, jotka koskevat väärinkäytösten paljastajia. Tie, jolle lähdettiin viime vuonna, on hyvä ja nyt vain täytyy jatkaa samalla tiellä. Tämä oli Thomas Deutschin kanta ja minun kantani on se, että on viestintää, näkyvyyttä. Tämä koskee kaikkia virastoja. Vastuuvapautta ei myönnetä. Tämä koskee kaikkia vuosia ja halusin vedota siihen, että kaikki virastot keskittyvät näkyvyys ja viestintä meidän ja kansalaisten suuntaan. Kiitos. Thank you. Uh, anybody else like to uh, make a contribution? Kiitoksia. Haluaako joku käyttää vielä erillisvirastoihin liittyen puheenvuoron? I'd like to uh, comment. Olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Komission nimissä haluaisin lyhyesti vastata kommentteihin, joita tässä päätösasuman luonnoksessa on. Liittyen siihen, miten komissio siirtää henkilöstöä ja tähän 5 prosentin henkilöstöleikkauksen. Ja sitten toinen kommentti liittyy kohtaan 14. Ja siihen, että kenties ottaisin omat kohdat sellaisille virastoille, joita teollisuuden ala rahoittaa. Voisitteko vastata siihen kysymykseen, kenen pitäisi ulkoiset tilintarkastukset rahoittaa, sillä tämä on melkoisen suuri kiista tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimen ja virastojen välillä, kuten sanoin. Yes, on this last point, share my No, tämän viimeisen kohdan osalta minun on todettava, että tämä vaatii vielä lisää tarkasteluja. No niin, sitten tämä henkilöstön siirtäminen, että päästäisiin 5 prosentin leikkauksiin. Muistuttaisin teitä siitä, että vuonna 2013 komission tiedonannossa luodaan puitteet komission osalta virastoille henkilöstön ja tukien suhteen 2014-2020 kaudelle. Ja näissä puitteissa siis henkilöstöä leikataan toimijoiden välisen sopimuksen mukaisesti 5 prosenttia. Vuonna 2013 tiedon annossa komissio erotteli kolme, tai virastot kolmeen kategoriaan toimivat virastot, sellaiset, joilla on uusia tehtäviä, ja start-up-virastot. Sopimuksen mukaan on päästävä kaikkien virastojen yhteistoimina 5 prosentin leikkaukseen, ja tällaista henkilöstön siirtämistä toisen tehtäviin tarvitaan toisen ja kolmannen kategorian virastojen osalta. Ja siksi tämän ensimmäisen kategorian virastojen pitää tehdä enemmän kuin 5 prosentin leikkaukset, jotta sitten näissä kahdessa jälkimmäisessä kategoriassa olevat virastot voivat hoitaa pienemmän osuuden. Komission mukaan on äärimmäisen tärkeää, että toimia tehostetaan, jotta tavoitteisiin päästään. Ja voin vahvistaa, että komissio etsii mahdollisuuksia laajentaa palveluita, joita se tarjoaa virastoille. Ja virastojen tiiviimpi yhteistyö helpottaa sekin näitä toimia. Toimielinten välinen virastoja käsittelevä työryhmä kokoontuu 14.3. seuraavan kerran. Ja ehkä tiedättekin, että komissio on saanut tältä työryhmältä tehtävän laatia taulukon tehokkuudesta ja olemme nyt saattamassa tätä työtä loppuun ja parlamentti ja neuvosto saanevat tämän asiakirjan tämän viikon loppuun mennessä, eli hyvissä ajoin ennen seuraavaa työryhmän kokousta. Sitten vielä viimeinen kommentti tästä 5 prosentin leikkauksesta. Muistuttaisin teitä siitä, että vuoden 2013 tiedonanto luo puitteet mutta sitä ei noudateta sokeasti. Joka vuoden budjetin menettelyssä budjettivalon käyttäjä tarkastelee kyseessä olevan vuoden tarpeet ja sen mukaan tehdään sitten tarpeellisia mukautuksia puitteisiin. Ja toimijoiden välisessä sopimuksessa todetaan, että 5 prosentin leikkaus tavoite ei saa heikentää Euroopan parlamentin neuvoston budjettioikeuksia. Tässä täytyy muistaa myös se, että komission osalta lisätarpeet, joita on tullut nyt maahanmuuttokriisin takia ilmi, ja vahvistukset, joita komissio on ehdottanut ja joita sitten on hyväksytty e- Europolin ja Frontexin ja EASON osalta, siis varsin merkittävät lisäykset ovat sellaisia, että ne jäävät tämän 5 prosentin leikkaustavoitteen ulkopuolelle, koska tämä oli tällainen ennakoimaton merkittävä kehityskulku, jota ei voitu vielä ennakoida, kun toimielinten välinen sopimus laadittiin. Sitten virastot, jotka saavat ulkopuolista rahoitusta, pitäisikö ne ottaa erikseen omaan kohtaansa? No tämä ehdotus on varten otettua, komissio on valmis tarkastelemaan tätä. Eli virastot, jotka osittain tai kokonaan saavat rahoituksensa teollisuudelta, ovat oma lukunsa. Siinä on tiettyä liikkumavaraa, kun työt taakka lisääntyy, tätä kautta myös kerättävät maksut lisääntyvät, eikä tämä vaikuta EU-tukiin. Mutta toisaalta on kuitenkin oltava valppaina, koska lisää maksuja ja niiden vaikutuksia ei saa tulla liikaa ulkoisille toimijoille. Komissio on valmis antamaan tiettyä joustavuutta tältä osin, mutta tässäkin komissio on saanut tehtäväkseen työryhmältä laatia asiakirjan talkon näistä kysymyksistä, ja sekin ollaan saattamassa juuri valmiiksi ja lähettämässä parlamentille ja neuvostolle viikon loppuun mennessä. Tuossa asiakirjassa tarkastelemme tarkemmin sitä, miten henkilöistä voidaan mukauttaa virastoissa työtaakkaan sopivaksi. Ja tämä on tehtävä vakaiden indikaattorien perusteella. Ja tämän lisäksi voidaan katsoa virastojen suhteen sitten muita tehokkuustekijöitä. Kiitoksia. Can I thank you for that? I think those were, um... Kiitokset tässä. Tässä oli mielestäni myöskin hyödyllisiä huomioita, erityisesti viittaus siihen, että jonkin verran joustoa on tähän työvoiman uudelleen sijoitteluun mahdollisuuteen rakennettu. Ja sitten myöskin tämä maksurahoitteisuus, tämä on mielestäni tervetullut huomio, josta voisin mahdollisesti keskustella vielä enemmänkin. Aikaisemmin olen sanonut, että jos voisitte antaa meille hiukan enemmän tietoa siitä, kuka nämä ulkoiset tilintarkastukset rahoittaa. Se olisi hienoa, sillä se on ollut melkoisen kuuma peruna viime viikkoina tilintarkastustuomioistuimen ja virastojen välillä. Tilintarkastustuomioistuimesta ei ole ketään täällä. Haluaako kukaan käyttää puheenvuoroa ennen kuin vedämme tämän kohdan yhteen? Muutama loppuhuomio aivan aluksi haluaisin kiittää jälleen kerran varjoesittelijöitä. He ovat olleet erittäin suurena apuna. Myöskin sihteeristöä haluan kiittää. Se on tehnyt valtavan hienoa työtä tuodessaan nämä mietinnöt yhteen ja samoin minun oma yksikköni on tehnyt hienoa työtä. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuimelta sen kertomuksesta luonnollisesti ja myöskin erillisvirastoja niiden yhteistyöstä ja haluaisin kiittää niitä ja onnitella niitä siitä, että ne ovat tehneet erittäin hienoa edistystä talousarvion alla viime aikoina. Kuten sanoin, suosittelen, että annamme kaikille virastoille vastuuvapauden. Ne ovat edistyneet. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö mitään parantamisen varaa enää tulevaisuudessa olisi. Tiettyjä kysymyksiä on, joista pitäisi keskustella, vaikkapa juuri se, jonka komissio toi äsken esiin. Näkyvyys ja viestintä ovat äh, asioita, joita pitäisi parantaa, ja ehkäpä jos virastot nyt tämän vastuuvapauden saavat, he haluavat siitä viestittää ja verkkosivuillaan julkaisevat tämän mikä olisi hienoa. Edistystä kuitenkin vielä pitäisi tehdä, mutta edistystä on tapahtunut viime vuosina paljon, eli päätämme nyt tästä kohdasta keskustelun tähän. Sitten seuraavaksi voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, mikä Kyseessä on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus luottoluokituslaitoksen liittyen. Tämä on hyvin oikea-aikainen mietintö, kuten tiedämme, mutta ensin annamme esittelijälle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Ja ennen tätä vielä ähm, edustaja Tomi esittelee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Olkaa hyvä. The European Parliament. Kiitoksia valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut esittelemään tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen vuodelta 2015, joka liittyy arvopaperimarkkinaviranomaiseen. On hienoa antaa teille nyt näitä tärkeitä tietoja työstämme ja myöskin arvostan työasiakirjaa, jonka esittelijä Valli on laatinut. Tässä asiakirjassa on hyvä yhteenveto tuomioistuimen toiminnasta ja tämä on hyvä pohja keskustelulle. Jos katsotaan millaisia muutoksia nyt on tulossa tuomioistuimeen, niin kolme vuotta sitten käynnistettiin hanke, jossa käsitellään hallintoon liittyviä kysymyksiä. Ja mietinnössä käsitellään rahoitus- ja rahahallintoa. Ja olemme jo laatineet kertomuksia Eosta ja ESMAsta. Ja viime kuussa julkistimme kertomuksen, joka liittyi ongelmissa olevien maiden rahoitusapuun. Nämä tiedot julkistettiin viime viikolla ja niissä puhutaan teknisestä avusta, jota on annettu Kreikalle ja jota komissio koordinoi. Ja olen valmis palaamaan tähän valiokuntaan ja esittelemään näiden kertomusten sisältöjä. Seuraavaksi sitten katsaus ESMA-tarkastukseen ja mitä tilintarkastustuomioistuin toteaa vuoden 2015 erityiskertomuksessa. Olemme tarkastelleet, kuinka hyvin EU on hallinnoinut luottoluokituslaitoksia ESMAn kahden ensimmäisen vuoden aikana. Ja ehkä muistatte, että vuoden 2008 jälkeen luottoluokituslaitoksia arvosteltiin siitä, että ne olivat huomattavasti vaikuttaneet rahoitusmarkkinoiden ongelmiin, koska ei ollut riittävästi avoimuutta arvioineissa ja mahdollisia eturistiriitoja. Luottoluokitukset ovat tärkeitä investoijille ja osallistujille arvopaperimarkkinoilla ja joskus ne jopa korvaavat investoijan vastuun ja tämä on merkityksellistä yrityksille ja pankeille ja kokonaisille maille. Ja Euroopan komissio vastasi näihin ongelmiin, jotka liittyvät luottoluokituslaitoksiin uudistamalla sääntöjä ja tiukentamalla niitä, jotta virastot olisivat vastuullisempia. Eli tammikuussa 2011 ESMasta tuli osa rahoitusvalvontaverkostoa. Se sai erityisvaltuuksia valvoa, rekisteröidä ja antaa sanktioita luottoluokituslaitoksille EU-ssa. ESMAN valvontaan liittyvät myöskin luottoluokituslaitokset, mutta kyse oli vain toiminnoista, jotka liittyivät luottoluokituslaitoksiin. Ja me olemme kat- aloittaneet ESMAn rekisteröintiprosessit uusien luottoluokituslaitosten osalta ja valvontatoiminta, mitä tulee suunnitteluun, riskien arviointiin, valvontaan ja avoimuuteen. Ja olemme huomanneet, että tällä hetkellä on tili luottoluokituslaitosten helpompi ja nopeampi rekisteröityä, mutta prosessi on vielä hankala. Ja se johtuu lähinnä prosessin hajantuneisuudesta ja eri vaiheista, joka on asetuksen vastaista. Ja toinen asia, joka huomattiin, on se, että ESMAn rekisteröinti ei riitä, jotta luottoluokituslaitos hyväksyttäisiin eurojärjestelmään, vaan sen pitää täyttää muitakin kriteereitä ja ainoastaan neljä 23 luottoluokituslaitoksesta, jotka on rekisteröity ESMAan, on hyväksytty eurojärjestelmään. Ja valvonnan osalta on huomattu, että ESMAn valvontaresursseja ei ole kasvatettu työtaakan kasvamisen myötä, ja joissa tapauksissa Tämä on johtanut riittämättömään dokumentaatioon tai jopa kysymyksiin, joita ei riittävästi ole tutkittu. Esmällä on tällainen keskustaho, josta saadaan harmonisoituja ja helposti saatavilla olevia tietoja – luottoluokituslaitoksista, mutta kuitenkin on huolenaiheita sen suhteen, kuinka riittävää avoimuus on näillä sivuilla. Tietojen paljastus luottoluokituslaitoksissa ei aina mahdollista sitä, että käyttäjät voivat täyttää omat vastuunsa – Tämä koskee metodologiaa, malleja ja arviointiolettamuksia. Eli valiokunnan jäsenet, olemme esittäneet tiettyjä suosituksia, joiden avulla haluamme parantaa näiden valvonta-asiakirjojen laatua, jotta voidaan parantaa riskiprosessin jäljitettävyyttä ja sitä, että voidaan varmistaa näiden suositusten täytäntöönpano. Ja mitä tulee mahdollisten eturistiriitojen tutkintaan, sehän on tärkeä kysymys. Ja ESMAN pitäisi vahvistaa valvontatoimintaansa tietojen suhteen, joita tulee luottoluokituslaitoksista. Ja tämän tarkastuksen jälkeen uskomme, että Esmalla on hyvä pohja kunnolliselle luottoluokitusajatusten valvonnalle, mutta katsomme, että parantamisen varaa on edelleen. Toivottavasti sen jälkeen, kun on pantu täytäntöön nämä suositukset, ESMA on paremmin valmistautunut lisävalvontatehtäviin. Kiitoksia ja sitten vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Next, the uh, rapporteur, Mr. Valli. Kiitos sitten esittelijä Valli. Grazie, presidente. Innanzitutto... Kiitos puheenjohtaja. Haluan tässä kiittää sekä tilintarkastustuomioistuinta esittelijä että Esmaa. Ja keskityn tässä vain joihinkin kohtiin, jotka vaativat parantamista. Haluan korostaa sitä, että ESMA varsin lyhyessä ajassa on ottanut käyttöön luottoluokituslaitosrekisteröintijärjestelmän. Tällä halutaan puuttua sen vuoden 2008 kriisin jälkeen. Ja ESMassa tämä menettely kehittyy jatkuvasti. Tällä hetkellä rekisteröintimenettely ei ole mitenkään yhdenmukainen, ja tämä onkin ehkä käytännön ongelmista kaikkein suurin standardoitu selkeä menettely voi taata sen, että kaikki toimit ovat yhdenmukaisesti ja suoja samoin on yhdenmukainen. Täytyy myös luoda oikeanlainen arkistointijärjestelmä, jossa tässäkin taataan yhdenmukaiset menettelyt. Tämä pätee myös riskien arviointiin ja tämä onkin toinen asia, johon haluan puuttua. Riskien arvioinnin pitää tapahtua avoimesti, selkeästi ja jäljitettävällä tavalla. Tällä hetkellä menettelyt ovat sisäisiä ja usein riskinarviot tehdään kokouksessa, jota ei rekisteröidä. Ja olen sitä mieltä, että tarvitaan sellaista dokumentointia, joka osoittaa, että päätösten taustalla on oikeanlaiset analyysit. Mutta ESMA ei tässä vaiheessa pidä tärkeänä IT-järjestelmää tähän, mutta tällainen voisi kuitenkin tehostaa tiedon käsittelyä ja sen avoimuutta, erityisesti niin, että voidaan katsoa, miten päätökset riskinarvioinnin kohdalla on tehty. Ja ESMAn internet-sivuja on myös kohennettava. Pääsyn pitäisi olla käytettävissä oleviin tietoihin hyvin selkeä ja helppo. Kaikkien pitäisi saada pääsy asiakirjoihin ja olemassa olevan lainsäädäntöön. Ja on nähty aikaisemmin, miten tiedon häviäminen ja eturistiriidat ovat vääristäneet markkinoita. Esimerkiksi pitää tehdä investoijien suojelmiseksi yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tiedän, että ESMAN vastuulla ei ole arvioida luottoluokituslaitoksia, mutta sitä kyllä, että virastot toimivat oikealla tavalla korrektisti ja että näihin laitoksiin ei kohdistu poliittisia paineita. Puolan tapauksessa ja vuoden 2011 tapauksessa Italiassa tapahtui juuri tämänkaltaisia kysymyksiä. Nämä tähän liittyy valtavia riskejä ja vaikutukset voivat olla psykologisia. Ja tällaisia laitoksia ei saa käyttää minkälaisena aseena kaatamaan hallituksia tai luomaan vääränlaisia olosuhteita. Mitä tulee sitten meteorologian valvontaan luottoluokituslaitoksissa? niin ESMAn terminologia ei ole täsmällistä ja tässä on tiettyjä rakenteellisia viipeitä. Tässä tapauksessa mielestäni komission pitäisi tar- tarjota ESMAlle välineet korjata nämä asiat. Sitten vielä lopuksi kaikkein arkaluontoisin asia. Neljä luottoluokituslaitosta ovat hallitsevassa asemassa ja tämä jättää tavallaan pienemmät laitokset sitten sivurooliin ja tämä vääristää markkinoita ja tätä komission on korjattava mahdollisimman pian. Tässä olivat omat kommenttini tähän työasiakirjaan liittyen ja odotan kollegoilta lisää kommentteja ja huomioita. Kiitoksia vielä tilintarkastustuomioistuimelle ja Esmalle yhteistyöstä. Ali, this is representative you. Kiitoksia. Esma haluaisin nyt käyttää puheenvuoron, mutta ehkä ensin kuunnellaan valiokunnan jäseniä. Ajala Sender ainakin halusi puheenvuoron. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen edustajaa näistä näistä mielenkiintoisista tiedoista. Ja tietysti kiitän Vallia tästä työstä. Hän on katsonut, missä on näitä pahimpia ongelmia. Eli haluaisin katsoa tiettyjä suosituksia ja ajatuksia, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt, ja sen jälkeen sitten komissio voi vastata meille. Euroopan parlamentissahan halutaan tukea pieniä yrityksiä, meillä on näitä pk-yrityksiä, ja yritämme tasapainottaa tätä taipumusta, joka liittyy makroyksiköihin. Kokemus on osoittanut, että mitä enemmän on keskittynyt toiminta, sitä suurempia ovat riskit. Sillä koko järjestelmä voi romahtaa. Mutta toisaalta ymmärrän, että pienissä yrityksissä nämä vaatimukset, joita esitetään näille neljälle taholle, jotka tekevät yhteistyötä ESMAN kanssa, niin ne ovat aika kovia vaatimuksia. Eli tilintarkastustuomioistuin, kun katsotaan näitä suosituksia, niin millä tavalla, ja komissio oikeastaan voi katsoa, miten tämä onnistuu, eli miten voidaan löytää tasapaino, jossa tämä kompetenssin puute, näissä tapauksissa se on lähes vaarallisempaa. Ja sitten toisaalta, miten pitäisi toimia tai tehdä yhteistyötä, jotta meillä olisi kattavampi kuva. Ja sitten on puhuttu siitä, että ESMAN resurssit ovat riittämättömiä – Näinhän tilintarkastustuomioistuin totesi, kun otetaan huomioon, kuinka paljon työtä siellä tehdään ja kun ajatellaan vaikka jäljitettävyyttä. Eli kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Eli mistä tässä on täsmäisesti kysymys ja millä tavalla tämä tilanne voitaisiin korjata? Ja sitten kun ajatellaan tätä keskustelua Brexitin liittyen, niin meillähän on nyt päätös neuvostosta viikonlopulta. Ja siellä on käsitelty taas tätä talous- ja rahoitushallintoa, ja se on nyt uudelleen kyseenalaistettu. Eli kysymys tilintarkastustuomioistuimelle, eli onko jotain muita tapoja toimia, kun ajatellaan tätä uutta tilannetta, jossa avautuu uusia mahdollisuuksia, kun mietitään tätä hallintoa. Kiitos. I don't see any other members in... Muut jäsenet ilmeisesti eivät halua puheenvuoroa, eli, eli ehkä Esma voisi vastata näihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja Arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä tilintarkastustuomioistuimen raportista. On hienoa, että nyt on arvioitu luottoluokituslaitoksia. Eli nyt hieman siitä, mitä ESMA on tehnyt vuoden 2011 jälkeen ja sitten haluaisin kommentoida huolenaiheita, joita tuomioistuin ja parlamentti ovat tuoneet esille. Ensinnäkin on muistettava, että vuoden 2011 asetus oli täysin uusi. Oli täysin uutta, että uudet tahot lähtivät arvioimaan luottoluokituslaitoksia. Nyt ensimmäisen neljän vuoden aikana perusta on saatu vakaaksi mutta puutteita tietysti edelleen on. Nyt on otettu käytön rekisteröinti. Luottoluokituslaitoksen pitää olla rekisteröity, jotta se voi toimia EU-ssa. Ja nyt 26 luottoluokituslaitosta on rekisteröity EU-ssa. Tässä mukana on myös Fitch, Moody's, Standard and Poor's. Sitten Esmalla on täydet valvontavaltuudet, kuten kansallisilla viranomaisilla, eli voimme tehdä tarkastuksia paikan päällä, voimme pyytää muutoksia laitosten harjoittaman politiikkaan ja päätöksiin ja voimme myös antaa sanktioita, kuten esimerkiksi tekikin vuonna 2015. Saman aikaan, ja tämän myös tilintarkastustuomioistuin tunnustaa, lainsäädännölliset puitteet eivät ole vielä valmiit. Nyt ensimmäisen astuksen jälkeen muutoksia on tehty kaksi ja näitä muutoksia ei ole vielä täysimääräisesti täytäntöön pantu. Tähän liittyy lisävelvoitteita luottoluokituslaitoksille, mutta näitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tänä vuonna tulee tällainen luottoluokitusfoorumi. Siellä voidaan arvioida luottoluokituksia, mutta tämä ei ole vielä aivan selve, selvää tai valmista. Vuonna 2016 alkaa siis tämä työ, eikä tilintarkastustuomioistuinkaan ole tätä vielä käsitelty. Käsitellyt tämäkin pitäisi siis ottaa huomioon. Sitten tarkemmin tietyistä suosituksista. Yksi huolenaiheesta liittyy siihen, että resurssipulaa on johtanut heikompaan valvontaan meidän puoleltamme. ESMA toimii tarkastuksessaan riskipohjaisesti. Katsotaan suur, suuren riskin toimijoita ja siksi ESMA on todella keskittynyt rekisteröintiin, eturistiriitoihin. Nämähän ovat perussääntöjä asetuksessa, eli joko eturistiriidat pitää poistaa tai niitä pitää lieventää mahdollisimman paljon. Ja ESMA on pyrkinyt siihen, että rekisteröinti toimii oikealla tavalla, on tarkast vastuusmahdollisuudet ja uudenlaisia toimia, joita näiden laitosten osalta aikaisemmin ei ollut. Mutta me todella lähdemme liikkeelle siitä, että loimme näiden laitosten toimien perustan kunnolla. Olemme nyt panostaneet entistä enemmän metodologioihin, joita luottoluokituslaitokset käyttävät, ESMA tai muut julkiset tahot e- eivät saa puuttua itse luokituksiin tai näihin metodologioihin, mutta ESMA kantaa vastuuta siinä, että varmistamme sen, että luottoluokitukset annetaan korrektilla tavalla noudattaen tähän liittyviä sääntöjä ja ehkä olette nähneet asiakirjamme, joka koskee metodologioiden validointia. Eli jatkuvasti katsomme, soveltuvatko käytetyt menetelmät tarkoitusperiin. Tässä ESMAN valvonnasta se, missä me olemme toimineet tarvittavalla tavalla. Sitten huomioihin, joita tuli liittyen tähän tietokantaan, josta kuluttajat ja muut tahot voivat löytää tietoa luottoluokituslaitoksista. No, tämä hetkinen tietokanta vastaa nykyasetusta. Näemme, että tässä voi olla hyötyä, jos tätä parannetaan, mutta meillä on kuitenkin tietyt vaatimukset, joita asetus meille asettaa joten parannuksiakin on tehtävä näiden puitteissa. Ja sitten rekisteröinnistä vielä. Asetuksessa oleva menettely voi olla aika raskas, tämä on totta, mutta tämän kautta kuitenkin ESMA voi tarkastella toimia ennen kuin luottoluokituslaitos antaa luokituksensa ja lähtee markkinoille. Eli en usko, että, että mitään heikkoja rekisteröintiin liittyviä päätöksiä tai epäämisiä on syntynyt. On hyvin tärkeää, että kaikki vaatimukset tarkastetaan ennen kuin laitos voi alkaa toimia EU-markkinoilla. Ja sitten vielä siitä, voisiko ESMA ottaa huomioon tämän taakan, joka PK-yritykselle tällä alalla koituu. 26 laitosta on siis mukana ja mukana on myös paljon keski- ja pienempiäkin laitoksia. Meillä on mahdollisuus antaa rekisteröinnin osalta poikkeuksia tällaisille laitoksille. Tämä koskee asiantuntijoiden ja analyytikoiden roolia ja katsomme tapauskohtaisesti, ovatko poikkeukset perusteltuja ja olemme tällaisia myös tarjonneet. Ja lisäksi on olemassa teknisiä standardeja, jotka liittyvät maksuihin, joita on maksettava. Eli myös pienemmät laitokset, joiden liikevoitto on alle 10 miljoonaa, niiden ei tarvitse maksaa maksuja ESMalle. Eli näin pääsy, laitosten pääsymarkkinoille on helpompaa. Tässä kaikki. thank you for that? There was a lot of, uh, Kiitokset. Tässä, tässä oli hyvin paljon yksityiskohtaista tietoa, joka tulee olemaan erittäin suureksi hyödyksi jäsenille. Ennen kuin annan esittelijälle mahdollisuuden tehdä yhteenvedon, haluaako ehkä herra Tomi vastata johonkin kysymyksiin, erityisesti edustaja Alea Senderin kysymykseen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vallin ja Ajala Senderin puheenvuoroista tuli ilmi neljä huolenaihetta, jotka ovat siis tärkeitä tälle valiokunnalle. Ensinnäkin suurin riskit ja luokitukset, joita luottoluokituslaitokset antavat valtion joukkovelkakirjoille. Tässä liitteessä neljä taulukko neljä puhuu näistä ja sitten liite kolme liittyy tähän myös. Sieltä löytyy Esman tekemiä töitä riskinarvion osalta näissä kysymyksissä. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe ja aikanaan tämä oli yksi määräviä tekijöitä, kun päädyttiin nykyiseen lähestymistapaan. Tuolloinhan markkinat olivat täysin joko ilman sääntelyä tai ne sääntelivät itse itseään. Ja päädyttiin tällaisen valvovan ja sääntelevän julkisen tahon. Tässä viitataan myös EKPn politiikkaan. Se määrittelee tai vaikeuttaa käytännössä pienten luottoluokituslaitosten pääsyä markkinoille. Tässä on saatu EKPltä varsin kattava vastaus näihin kysymyksiin liittyen ja vastauksessa korostetaan sitä, että luottoluokituslaitosten arvioiden käyttäjänä euroalueella se toimii, mutta korostamme sitä, että EKP, sen pitäisi toimia tämän rekisteröinnin ja luokittelun järjestelmän mukaan. Ja toisin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi kaikki ESMON rekisteröimät toimijat eivät välttämättä ole mukana eurojärjestelmässä. Ja vaikka emme tältä osin estäkään spesisiä suositusta, uskomme, että tässä on vielä mahdollisuuksia – EKPlle lähentyä ESMAn kriteereitä. ESMAhan on tässä ainut tämän alan valvontaelin ja lainsäätäjä voisi pohtia tätä kysymystä lisää tulevaisuudessa. Sitten toinen aihe johon kiinnitettiin huomiota, joka liittyy resursseihin, joita Esmalla on käytössään. Tältä osin tuomioistuin mainitsee, että tällä hetkellä käytettävissä olevilla varoillaan Esmalla saattaisi olla ongelmia tyydyttää kaikki asetuksen esittämät vaatimukset. Tässä käydään nyt avointa vuoropuhelua sääntelijän ja valvontaviranomaisen välillä, mutta ESMAn mandaatti pitäisi saada selvennettyä niin, että otetaan huomioon käytössä olevat resurssit. Eli tässä ei voida katsoa pelkästään varsinaista talousarviota, vaan myös ESMAn keräämät maksut. Ja vielä lopuksi vaikutukset joita viime viikon neuvoston sopimuksella on mietintöihimme liittyen. Tilintarkastustuomioistuin on laatinut raportin jo kahdesta virastosta, Euroopan pankkiviranomaisesta ja ESMasta – mutta emme ole pystyneet ottamaan näitä täysin huomioon omissa mietinnöissämme. Ja siitä siis, että neuvosto saattaa päästä sopuun näistä kysymyksistä. Eli neuvoston mahdollista sopimusta e- näiden virastojen osalta ei ole voitu ottaa huomioon. Ja sitten vielä lopuksi liittyen menettelytapaan Esman osalta. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön, jota Esman kanssa on tehty. Tässä on käytetty aivan tavanomaista menettelytapaa tosiasioiden tosiseikkojen selvittämiseksi ja otamme kaikki vastaukset Esmalta mukaan mietintöön. On hienoa, että Esma on valmis hyväksymään suosituksemme. Ja kuten sanoin, Esman toiminnan perusta on jo vahva, mutta toiminta vahvistuisi entisestään, mikäli mietintömme suositukset täytäntöön pantaisiin. Kiitoksia. And finally on this item. Kiitoksia. Lopultakin ehkäpä esittelijä Valli voisi antaa loppu huomioon. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen ja ESMAN edustajia tästä keskustelusta ja myöskin kollegani Aila Senderiä sen suhteen, mitä tapahtuu, jos Britannia eroaa EU-sta. Täytyy nyt katsoa, millä tavalla itsenäinen maa, jolla on oma valuuttakin, voi esittää ehtoja, joilla muutetaan EUta, ja miten muut maat sitten tällä hetkellä ovat nyt kriittisessä hetkessä, eivätkä pysty näin tekemään, koska niillä ei ole tällaista samanlaista suverenisuutta. Eli täytyy katsoa sitten, miten nämä virastotkin reagoivat tähän kysymykseen, joka on täysin poliittinen kysymys ja joka ei nyt liity suoraan tähän mietintöön. Sitten tämä valtioinen velkariski. On tärkeää, että meillä on mahdollisimman paljon avoimuutta. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia välineitä meillä on näissä verkostoissa. Ja kuten alussa totesin, nämä psykologiset kannanotot myöskin kansalaisten keskuudessa, kun he näkevät tällaisia tärkeitä luottoluokituksia jonkun maan suhteen, jossa ei välttämättä ole kriisiä, vaikka se näkyy luottoluokituksessa sellaisena. Ja sitten se, että on vaikea päästä näille markkinoille, jos on pienempi yritys – No tätä pitää käsitellä, mutta se mitä tilintarkastustuomioistuin juuri totesi on ihan oikein. Ja sitten ne resurssit, joita tarvitaan, jotta pyritään, jotta pystytään luomaan tämä uusi rekisteröinti- ja valvontajärjestelmä. Tästähän on puhuttu vastuuvapauden yhteydessä myöskin talous, budjettivaliokunnassa, talousasioiden valiokunnassa, ja meidän täytyy aina perustella nämä korotukset ja ehkä pitäisi sisäisesti vähän järkiperäistää näiden resurssien käyttöä. Eli tämä nyt on parlamentin kanta näihin teksteihin, jotka on hyväksytty sitten eri valiokunnissa. Eli päätän tähän ja haluaisin kiittää kaikkia tästä keskustelusta. Thank you, Mr. Valley. Uh, I was all... Kiitoksia, edustaja Valli. Toivon, että Brexit-sanaa emme täällä valiokunnassa kuulisi, mutta ilmeisesti sitä ei pääse pakoon, kun se esiintyy kaikkialla valitettavasti tällä hetkellä. Paljon kiitoksia tästä. Sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Viimeinen kohta on ähm, vastuvapaus 2014 ähm, yhteisyritykset tässä. Äh, edustaja Marin Eskuun esittelijän, olkaa hyvä. Thank you, Chair. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, meillä on kahdeksan mietintöä, jotka käsittelevät Euroopan unionin yhteisyrityksiä, Artemista ja ECSEL, ITERiä ja näitä neljää muuta Clean Skyta, Eniakia ja niin edespäin. Eli jaan tämän nyt kolmen osan ensin kolme suurta. Artemis, Excel ja Sky. Kuten tiedätte, Excel, sitä tehtiin kertomus kesäkuussa. Kaikki näistä kolmesta yhteisyrityksestä on saanut kertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta sisältäen huomautuksia. Tilintarkastustuomioistuin ei voi vahvistaa sitä, että näitä ex post-tarkastuksia on tehty oikealla tavalla, vaikkapa virhetaso onkin alle 2 prosenttia jokaisessa jäsenmaassa. Jokaisessa jäsenmaassa säännöt ovat erilaiset ja tämän vuoksi, koska siis säännöt vaihtelevat jäsenmaiden välillä Euroopan unionin ja eri jäsenmaiden välillä, tilintarkastustuomioistuin ei voi todeta, että nämä olisivat olleet äh, nyt äh, täysin moitteettomia kertomuksia. Siis äh, minun lausuntoni ECSEL Excel-yhteisyritykseen liittyen on se, että mielestäni vastuuvapaus pitäisi myöntää. Tämä yhteisyritys käynnistyy vuonna 2014 ja se käsittelee horisontti 2020 rahoitusta eri sääntöjen alla Eli ne siis noudattavat Euroopan unionin sääntöjä ja meidän pitäisi pyrkiä Artemisin ja Eniakin suhteen löytämään ratkaisuja, ehkäpä lykätä vastuuvapauden myyntämistä syksyyn niin, että ne itse pystyisivät ehkäpä löytämään ratkaisun. jotta ne löytäisivät näiden puutteiden kattamisen ratkaisun, sillä muuten ne saavat ehdollisen lausunnon toisen kerran peräkkäin. Sitten toinen kohta on ITER, kuten tiedätte. Paljon myöhästymisen sen suhteen on tapahtunut. Tilintarkastus tuomioistuimen mukaan toiminnassa on myöskin ollut ongelmia vuoden 2014 aikana ja samaan aikaan me odotamme vielä, että ITER hyväksyisi ohjelman. Luonnollisesti tämä koskettaa laajempakin kenttää, mutta Iteriä me nyt tässä yhteydessä odotamme. Johdon esittelemää ohjelma on lykätty ja ehkäpä me saamme toimintaohjelman siis kesäkuulla hyväksyttyä. Tämä riippuu ulkopuolista riippumattomista asiantuntijoista. Mielestäni siis vastuuvapauden myöntämistä pitäisi itsekin kohdalla lykätä siihen asti, että ITER-neuvosto kesäkuussa päättää toimintaohjelmasta, jotta tietäisimme mikä tämä hyvin, hyvin tärkeän yhteisyrityksen tulevaisuus on. Haluan selkeästi todeta, että tuen Iteriä, mutta meidän täytyy vaatia kaikkein parasta siltä, jotta se voisi kansainvälisenä toimijana täysin velvollisuus täyttää. Sitten nämä muut ovat sellaisia, joiden suhteen lausunnot eivät ole ehdollisia. Muutamia huomautuksia lausuntoihin sisältyi. Tällä hetkellä minulla ei ole mitään sanottavaa näihin muihin yhteisyrityksiin liittyen. Ne ovat saaneet puhtaat paperit tilintarkastustuomioistuimelta ja tilanne on siis hyvä. Yleisiä huomioita minulla on kyllä tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen liittyen – Meillä on FP7, tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma ja Horisontti 2020. Nämä kaikki yhteisyritykset, äh, niiden äh, tämä jakso käynnistyi kesäkuussa 2014 ja oli tarpeen tehdä arviointi siitä, mikä ensimmäisen jakson, ensimmäisen yhteisyrityksen tilanne oli, kuinka paljon varoja käytettiin ja kuinka paljon varoja oli vielä käytössä ja mikä tilanne on meillä on vain kaksi kertomusta tähän liittyen. Tämän lisäksi meidän pitää saada tämä tieto mukaan kaikkiin tuleviin kertomuksiin, sillä vielä meillä on kaksi vuotta, vuoteen 2017 asti siis, nämä yhteisyritykset voivat käyttää tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman alla rahoja. Ja myöskin meidän pitäisi mainita jonkin verran myöskin yhteistoiminnasta yksityisen sektorin kumppaneiden kanssa, että on varmistaa, että ne ovat oman rahoitusosuutensa kattaneet. Se... Kiitoksia, kiitoksia edustaja Marinesku tästä hyvin yksityiskohtaisesta ja kattavasta selvennyksestä liittyen yhteisyrityksiin. Nyt voimme siirtyä seuraaviin puheenvuoron käyttäjiin. Edustaja Posh, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, esittelijä. Haluaisin nyt reagoida näihin horisontaalisiin kommenteihin. Eli ensinnäkin siihen, pitäisikö ensi vuoden osalta katsoa, valmistelisiko esittelijä horisontaalisen mietinnön kaikkien yhteisyritysten suhteen. Tämä ehkä tekisi näistä yksittäisistä mietinnöistä selkeämmän ja näin välttyisimme keskustelulta ovatko seitsemännen puiteohjelman ja horisontti 2020 ohjelman osaset kylliksi eroteltuina. No, tuen tätä nyt ainakin vuosille 2015 ja 2016 tätä toimintatapaa. Mutta ymmärrän, että teknisen avun osalta yhteisyrityksille meillä on yhteinen tukikeskus ja olisi mielenkiintoista nähdä mietinnöissä, mikä tämän keskuksen rooli on ja minkälaisia kokemuksia siitä on. On katsottava sekä komission että yhteisyritysten lausuntoja ja lisätä tehokkuutta. Tässä kritisoidaan sitä, että raportit ovat usein toistoa. Ja tilintarkastustuomioistuin todella peräänkuuluttaa sitä, että päällekkäisyyksistä päästäisiin eroon. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä osoittaa, että tiedot, joita pyydämme, ne ovat olemassa ja ne voitaisiin esitellä selkeämmällä tavalla. Itse luotan tilintarkastustuomioistuimeen ja luotettavuus liittyy pitkälti koko EUn luotettavuuteen. Ja ehkä loppumietinnössämme meidän tulisi puhua kieli keskellä suuta. Nyt olemme kokoontuneet varjoesittelijöiden kanssa ensimmäistä kertaa tänään – ja kahta asiaa lukuun ottamatta meidän tulisi antaa myöntää vastuuvapaus ja kahdesta virastosta päätettäisiin sitten lokakuun, lokakuun mennessä. Kiitoksia edustaja Saltes. Sam no, Kiitoksia. Haluaisin puhua aiheesta, josta keskusteltiin aika paljon viime vuonna, eli ITER-hanke. huono hallinto, tietyt riskit johtivat siihen, että vastuuvapautta lykättiin viime vuonna tässä valiokunnassa, mutta nämä ongelmat ovat edelleen olemassa ja se on ikävä fakta. Valtaosa ongelmista, joista puhuttiin viime vuonna, ovat edelleen olemassa, ja tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että edelleenkin on puutteita täytäntöönpanossa vuonna 2014 ja nämä viiveet pitenevät yhä enemmän ja budjetit myöskin ovat risäytyneet käsistä. Vuoden 2014 sisäisen muutoksen työryhmä on katsonut, että tämä aikataulu ei ole kovin realistinen. Ja sitten on muita ongelmia tähän hankkeeseen liittyen. Me odottelemme vielä, että toimintasuunnitelma julkistetaan. Se olisi pitänyt saada jo viime kesäkuussa, nyt sitä lykättiin marraskuulle ja nyt se pitäisi sitten saada jossain vaiheessa tätä vuotta. Ja tästä syystä meillä vieläkään ei ole aikataulun liittyviä tietoja, eikä tietoja myöskään rahoituksesta. Eli miksi näitä tietoja ei ole toimitettu meille vaikka pääjohtaja esitteli nämä esitykset, jotka sitten hyväksyttiin ITERissä. Meidän pitäisi varmaan lykätä vastuuvapautta ja odottaa tätä toimintasuunnitelmaa. Haluaisin kuulla, mitä mieltä komissio on tästä. Onko komissiolla tämä toimintasuunnitelma, onko se nähty ja onko komissio antanut vihreää valoa tälle toimintasuunnitelmalle. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia. En usko, että meillä on yhteisyrityksistä ketään edustajia paikalla. Komissiosta haluatte ehkä käyttää puheenvuoron olkaa hyvä. Hiding ah, in the back there. Ja siellä takana, takarivissä olikin piilossa joku. Ehkä voisitte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. What is the question about that concern directly? Kysymys, joka koskee suoraan fysioenergiaa. Tehän esitte tämän kysymyksen siis komissiolle. Siis haluatteko lisätietoja tästä? Uh, I just comment some information regarding kommentoimaan tiettyjä ITERin liittyviä tietoja, erityisesti sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut. Ja kysymykseni oli pikemminkin komissiolle, komission näkemys ITER-toimintasuunnitelmasta. Voisiko sulkea mikrofoninne? Kysymys oli siis se, kysymys oli siis komissiolle eikä ITERille, eikö näin ollut? Olkaa hyvä komissio. Uh, thank you very much. I'm Paul Webb from DG. Paljon kiitoksia. Olemme ATD pääosastosta, emme fuusioenergiasta enää vastaa, mutta seuraamme tätä asiaa. Kyllä todellakin ITER-yhteisyrityksen johtaja ITERin neuvostolle tätä esitti, mutta komissio Euroopan unionin ja muiden virastojen puolesta hylkäsi ehdotuksen sillä, se ei ollut vielä täysin kypsä eikä täysin selvä. Siksi sitä ei teille eikä suurelle yleisölle julkaistu. Siellä oli joku luku, en tiedä mikä se oli, mutta sellainen luku, jota komissio ei hyväksynyt. Lisäanalyysiä tarvittiin ja todennäköisesti hyvin pian tieto saadaan. Ja sitten kysytte, kuinka tämä liittyy vastuuvapauksen myöntämiseen ja Komissio on siis todennut, että saatte nämä tiedot, kun ne tarvitaan. Ei teidän tarvitse lykätä vastuuvapauden myöntämistä tämä tieto saadaksenne. Tieto on tulossa joka tapauksessa. Tämä koskee kaikkia muitakin seikkoja. Te saatte itse tehdä oman päätöksenne, mutta saatte kyllä nämä tiedot heti, kun ne ovat saatavilla. Sitten näihin muihin mietintöihin liittyen paljon kiitoksia. Oli hieno uutinen, että te ehdotatte vastuuvapauden myöntämistä – Enjaki ja Artemis pois lukien virasto yhteisyrityksille. Tämä on hiukan siis hankala tilanne, sillä me emme tässä tapauksessa kovinkaan paljon voi tehdä. Toivon todellakin, että ratkaisu löydetään. En tiedä, siirtyykö tässä suurta eroa, jos vastuupautta lykätään Eniakin ja Artemisin suhteen. Nämä asiat ovat jotakin, joka on hyvin pitkällisen tilanteen seurausta. Tässä on siis teille vastaus. About, uh, information. Niin olemme huolissamme näistä tiedoista ja siksi ehdottaisin, että lykätään vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2014 osalta tämän kertomuksen nojalla ja myöskin vastauksen nojalle, joka selvästi osoitti, että meillä on vakava ongelma, joka pitää selvittää. Ja meillä ei vieläkään ole näitä keskeisiä tietoja suunnitelmasta ja näistä toiminnoista. Okei. Okay. Kiitoksia. Ehkäpä esittelijä Marinus, kun haluaa tehdä yhteenvedon keskustelusta, olkaa hyvä. Pari sanaa vielä vuodesta 2014. Tuo oli ensimmäinen näiden yhteisyritysten vuosi. Ja tässä käytettiin seitsemännen puiteohjelman varoja, joten niillä oli vuoden 2013 maksusuunnitelma – joka liittyy toimiin tutkimuksen puiteohjelmasta, puiteohjelmaan. Eli katsottiin, miten ne todella toimivat ja kuinka paljon ne maksoivat näistä. Katsottiin tuloksia ja samalla yritykset saivat varoja myös Horisontti 2020-ohjelmasta, toimivat sen alaisuudessa. Ja haluan korostaa sitä, että vuosittaisessa budjetissa puiteohjelmalle ja horisontti 2020 ohjelmalle on varattu eri budjettikohdat. Annettiin maksusitoumukset joiltakin osin, mutta ei maksettu. Jossakin tapauksessa käytettiin ennakkomaksoja, eli tiedämme, mitkä nämä sitoumukset olivat, kuinka paljon maksettiin ja niin edelleen. Eli nämä tiedot pystyy löytämään yhteisyritysten verkkosivuilta suurimmassa osassa tapauksia. Siellä on hyvin selkeästi eritelty puiteohjelma ja Horisontti 2020 ohjelma ja niiden maksut, mutta meillä on siis jotakin prosenttiosuuksia sitoumuksista ja maksuista, jotka eivät vastaa todellisuutta. ITER-suunnitelmaan liittyy esimerkiksi osa, jota ei hylätty, mutta siihen pyydettiin ulkoisen tahon arviointi, joka on kesken. Tämä tehdään huhtikuussa, esitellään kesäkuussa, joten katsotaan, hyväksyykö neuvosto tämän ITER-neuvostossa siis. Ja Samalla muistuttaisin, että yli 80 prosenttia ITER-työstä oli sopimussuhteesta kotimaan virastoille. Eli tässä on edistytty, organisointi työn osalta on muuttunut ja näin on edistytty melkoisestikin. Eli 80 5 prosenttia on tämä taso, mutta nyt täytyy katsoa, kuinka paljon lisärahoitusta ja henkilökuntaa vielä tarvitaan, niin onko tämä toteuttamiskelpoinen hanke? I'm always reluctant to let somebody come back in after. Nyt minä en koskaan haluaisi, että joku käyttää puheenvuoron esittelyn jälkeen. Ei tämä ole aivan pakollista. No, kiitokset tästä. Aikatauluun liittyen tarkistuksen jättämisen takaraja 4. maaliskuuta. Hyväksyntävaliokunnassa 22. ja 3. maaliskuuta. Ja hyväksyntä täysistunnossa huhtikuun toisella täysistuntoviikolla. Tässä pääsimme tämän päivän esityslistan päätökseen. Me päätimme todella, todella aikaisen työmme. Olkaa hyvä, älkää kertoko Rova Gresslelle puheenjohtajalle, älkää kertoko hänelle tai hän pakottaa meidät jäämään seuraavassa kokouksessa vielä myöhempään paikalle, jotta voisimme kattaa tämän. Aloitamme äänestyksellä huomenna aamulla kello yhdeksän. Älkää unohtako äänestyskorttejanne.